teki hyvä kokouksessaan, koska tätä vastaan ei ole mitään vastalauseita artiklan 211 mukaisesti työjärjestyksessä. Tämä tulkinta, joka hyväksyttiin valikunnassa, katsotaan hyväksytyksi. Seurauksena on se, että yhteinen turvapaikka- ja työlupahakemuksia koskeva mietintö otetaan pois esityslistalta ja asia kuten kun niin tiedetään, oli voimakkaan keskustelun pohjana ja nyt meillä on tilanne, jossa olemme saaneet hyvin selkeän tulkinnan ja nyt sitten estyslistaan neuvoston ja komission julkilausumat äh, Kroatia koskevasta edistyskertomuksesta 2010. Eilen illalla minulla oli tapaaminen Kroatian pääministerin kanssa. Paikalla olivat myös herra Hannes Svoboda ja, ja Gunnar Högmark, joka on valtuuskunnan puheenjohtaja. Me kävimme keskustelua Kroatian edistymisestä tiellä kohti Euroopan unionia. Ja olen erittäin ilahtunut siitä, että tänään yhdessä kaikkien kollegojen kanssa voimme käydä keskustelua siitä, miltä edistys näyttää ja miltä näyttää Kroatian tulevaisuus tässä yhteydessä. Olen iloinen siitä, että paikalla on komission jäsen Fylä, mutta haluaisin myöskin nyt pyytää taasimme puheenvuoron Janos Martonille, joka on Unkarin puheenjohtajavaltion asiasta vastaava ministeri. Unkari puheenjohtajavaltiona pitää tätä asiaa hyvin tärkeänä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Yeah, Mr. President Office, the floor is yours. Mr. Martoni. Yeah. Mr. President. Herra puhemies, hyvät jäsenet. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion puolesta minulle on erityinen ilo – tänään puhua Euroopan parlamentin täysistunnossa. Tämä mm, kokous tarjoaa